työjärjestyksen mukaan sitä pidetään hyväksyttävänä, hyväksyttynä, ellei 24 tunnin kuluessa ryhmä tai 20 jäsentä esitä vastalausetta. Otsikko julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa ja Seansdirect-sivustolla. Seuraavana sitten herra Weidenholzerin mietintö, joka koskee vuosikertomusta ihmisoikeuksista ja demokratiasta.